Dear colleagues, we have some delay, but I think that we can uh, start the meeting of, a, uh, of our committee. Hyvät kollegat, olemme vähän myöhässä, mutta varmaan voimme aloittaa nyt valiokunnan kokouksen. En näe esittelijää. Ensimmäinen kohta esityslistallamme on tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisten päästöjen vähentäminen. Kuten tiedätte, tämä ehdotus on osa puhtaan ilman direktiiviä, josta komissio kertoo joulukuussa 2013. Tämä on vanha menettely, että en, jonka Envio aloitti viime kaudella – Ja meillä oli kolmas keskustelu Envissä 19. maaliskuuta 2014. Ja myöhemmin koordinaattorit päättivät jatkaa tätä kirjallista menettelyä, joka saatiin päätöksen ennen Eurooppa-vaaleja 19. maaliskuuta 2, eh, toukokuuta 2014. Ja he pyysivät parlamentin täydentävää vaikutusten arviointia liittyen liittyen tähän ilmanlaatulainsäädäntöön ja 2013 ilmastopuitteistoon, jota komissio on ehdottanut. Ja vaikutusten arviointi tehtiin ja nyt meillä on kopio siitä. Ja sitten me odotamme esittelijää, koska haluaisin antaa esittelijälle puheenvuoron, mutta en näe esittelijää täällä. Näen esittelijän nyt. Anteeksi, Julie. Ja alustuksen jälkeen annan puheenvuoron esittelijälle, niin tähän voi aloittaa keskustelun ja sitten myöhemmin kuulen me tämän täydentävän vaikutusten arvioinnin tekijän puheenvuoron. Nyt Julie. Thank you, Chairman. Um... Kiitos puheenjohtaja. Minullapa ei ole tähän kovinkaan paljon sanottavaa vielä tässä vaiheessa. Tärkeä aihe, joka tässä on nyt arvioitavana, on tämä täydentävä vaikutusten arviointi. Toivottavasti teillä on kopio siitä. Se on melko seikkaperäinen asiakirja ihan jo luonnostaan. Se on melko tekninen asiakirja. Ja ennen kuin pääsemme yhteisymmärrykseen valiokuntana siitä, mihin me haluamme tämän ehdotuksen kanssa kulkea, niin on tärkeää, että katsomme ja arvioimme näitä tietoja. Ja nyt käydyt keskustelut varjoesittelijöiden ja jäsenvaltioiden kanssa, nämä ovat niitä esittelijän perustehtäviä, niin näissä kaikissa on käynyt ilmi, että tässä tullaan keskustelemaan paljon siitä, kuinka hyväksyttäviä nämä tiedot ovat, jota jäsenvaltiot kerävät ja kyseenalaistavat. Jäsenvaltiot jossain Euroopassa analysoivat näitä kerättyjä tilastoja. On tärkeää, että teemme tästä kunnollisen arvioinnin. Meidän oma yksikkö on valmistellut tästä täydentävän vaikutusten arvioinnin. Ja sanoisin, että tässä valiokunnassa tämä on merkittävin laajamittaisin täydentävä vaikutusten arviointi. Siksi minä pyysin, että tämä saa oman paikkansa esityslistalta siten, että tämä voidaan esitellä täällä. Kaikki saavat samat perustelut samat selvennykset siten, että tämä voi toimia keskustelumme pohjana. Mikäli tämä teille sopii puheenjohtaja, niin mielestäni parasta olisi, että tämä esitellään ja uskon, että jäsenet haluavat tämän jälkeen ottaa osa keskusteluun. Kiitoksia ennen kuin aloitamme tämän ähm, <clears throat> esityksen, niin äh, toivotan tervetulleeksi äh, viisi paikallispoliitikkoa, jotka tulevat Alasaksista. Ja heidät on kutsunut kollegamme Meisner, Meisner ja Grote, ei pelkästään Meisner. He tulevat hänen alueeltaan. Ja sitten äh, kiitämme teitä siitä, että olette täällä tänään. Ja nyt annan puheenvuoron herra Markus Amanille, joka on äh, tehnyt tämän täydentämän vaikutusten arvioinnin. Äh, hän nyt kertoo meille tutkimuksen tuloksista. Teillä on puheenvuoro. Thank you, Mr. Chair. Uh... <laughs> Kiitos puheenjohtaja. Äh, kuten mainitsit, Euroopan parlamentin vaikutusarvio yksikkö on laatinut täydentävän vaikutusten arvion, joka keskittyy erityisesti EUn ilmanlaatuun ja ilmasto- ja energiapolitiikan vuorovaikutukseen. Teillä on kirjallinen kattava kertomus saatavilla ja tänään estän yhteenvedon äh, arvion avainhavainnoista. Ja seuraava dia. tutkimus on tehty kontekstissa, jossa on voimakasta yhteenvaikutusta ilman saasteiden ja kasvihuonekaasujen välillä, koska ne ovat samasta lähteistä. Ja mitä tehdään lähteille lähinnä energiankulutukseen tai kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämiseksi tai ilman saasteiden vähentämiseksi vaikuttaa aina tähän toiseen, kolikon toiseen puoleen. Yleensä kasvihuoneen kaasujen vähentäminen muuttaa tilannetta niin, että myöskin ilman saasteet vähenevät ja, ja siitä tulee lisää etuja. Valiokunta pyysi tietoja siitä, mitä vaikutuksia äskettäisellä ilmanlaatu ehdotuksella on ilmasto- ja energiatavoitteille. Ja tämä liittyy siihen, että energian käytön volyymi ja rakenne vaikuttavat kahteen tärkeään ulottuvuuteen. Ensinnäkin ää, ilmansaasteen val- säätelytoimien lisä, lisät, ilmansaastetoimien kustannuksiin ja myöskin taloudellisesti optimaaliseen kunnianhimotasoon muille ta- toimille. Ja talousteorian mukaan optimaalinen kunnianhimon aste toimille on sitten se, että rajakustannukset vastaavat rajahyötyjä. Jos no, rajakustannukset muuttuvat, koska energiajärjestelmä muuttuu, niin tietysti optimaalinen taso myöskin muuttuu. Kuten tiedätte, 2013 viime vuonna komissio teki direktiivi direktiiviehdotuksen ja sen analyysi ja vaikutusarviointi perustui energiaennusteeseen, jota kutsuttiin Primes 2013 viiteenergiaennusteeseen, joka oli viimeisin energiaennuste tai skenaario, joka oli silloin käytössä. Ja siinä oli mukana EUn e energia- ja ilmastopolitiikat, niin kuin ne oli 2012 määritelty. 2014 ilman laatuehdotuksen jälkeen komissio asetti uusia energia- ja ilmastopolitiikkatavoitteita, mikä äskettäin vahvistettiin myöskin eurooppa neuvostoon loppupäätelmissä. Näiden uusien kehitysten jälkeen tärkeä kysymys on, miten nämä uudet tavoitteet vaikuttavat puhtaan ilman politiikkapaketille. Olemme tehneet ilmanlaatupaketin vaikutusarvion aikaisemmin. Tällä kertaa käytämme samaa mallia, samaa tietokantaa, samaa työkaluja, kuten ilmanlaatupaketissa. Ja analysoimme eroja ja implikaatioita, joita uusilla energia- ja ilmastotavoitteilla on. Tätä varten olemme käyttäneet yhtä skenaariota, joka on ollut komission tiedonannossa – liittyen politiikkakehikkoon 2030 asti, niin sanottu 40 GHG, EE, GH40, GHG40E-skenaario. Eli kasvihuonekaasuvähennykset miinus 40 prosenttia. Ja uusiutuvien osuus on 26,4 prosenttia ja lähes 30 prosenttiin energiatehokkuusparannuksia 2020 mennessä. 2030 mennessä. Eli käytämme samaa skenaariota kuin ennenkin. Ja, mutta sitten liitimme siihen komission ehdottamat energiatavoitteet – energian kulutus tässä uudessa skenaariossa johtaisivat 10 prosentin laskuun energian käytössä kulutuksessa verrattuna aikaisempaan ennustukseen. Merkittävimmät muutokset tapahtuvat maakaasussa ja suurimmat energiatehokkuudessa tapahtuvat kotirakennusten energiatehokkuuden eristyksen lisäämisessä kotitaloussektorilla. Kustannushyötyarvio uusista komission ehdottomista ilmanlaatutoimista, miten ne muuttuvat uusien tavoitteiden yhteydessä. Tämä on vähän tämmöinen tieteellinen, vähän taloustieteellinen kuvio. Tässä on yksi tässä on terveysvaikutukset, parannukset. Siinä on terveysvaikutukset business as usual tapauksessa. Ja mitä enemmän mennään oikealle, sitä paremmin terveys paranee, ää, elinikä pitenee, odottu elinikä pitenee. Ja Y-akselilla tuonne ylöspäin näkyy kustannusten nousu. Tuo punainen katkoviiva osoittaa arviot, miten kustannukset kasvavat komission ehdotuksessa, jotka lähtevät tästä perusennusskenaariosta komission ehdotuksessa. Näiden kustannukset pysyvät tasaisena tiettyyn pisteeseen saakka. Yhdessä vaiheessa sitten kustannukset alkavat kasvamaan jyrkästi. Eli katkaviiva on komission alkuperäinen tuossa sininen viiva on terveysvaikutukset. Tässä, koska terveysvaikutukset ovat epävarmoja, tässä tällainen sininen alue. Terveysvaikutusten ennusteissa on paljon epävarmuutta, mutta olennaista on, että useimpien toimien suhteen terveysvaikutukset ylittävät kustannukset erittäin runsaasti. Tämä musta viiva on komission kunnianhimo, eli 60 prosenttia tätä kuilun sulkemista, eli vähennetään 60 prosenttia teknisesti mahdollisista toimista asetetaan tavoitteeksi. Tässä kontekstissa tärkeää on, että tuo paksupunainen viiva ostaa kustannukset ilmasto- paketin alla vähemmän energian käyttöä, vähemmän saastuttavia polttoaineita. Kustannustason lähtöpiste on alhaisemmalla tasolla, noin 3,5 miljardissa per vuosi vähemmän kuin alkuperäisessä skenaariossa. Ja käydä alkaa vähän enemmän oikealta, niin että 23 prosenttia potentiaalista terveysparannuksista tulevat automaattisesti lisää hyötynä energia- ja ilmastotavoitteiden täyttämistä ilmaan laatuun liittyvät lisäkustannuksia ei ole tässä vaiheessa. Tämä on uusi lähtöpiste ilmasto- ja energiatavoitteelle. Jos haluaa vähentää vaikutuksia lisää, kustannukset kasvavat, mutta ilman saasteita voi vähentää aikaa enemmän kuin aikaisemmalla edustajalla, jossa ei ole uusia energiatavoitteita otettu huomioon. Näette, että tämä on kunnianhimotaso, jota komissio on ehdottanut. Se liittyy merkittävästi vähemmän kustannuksia. On kiinnostavaa nähdä tämä leikkauspiste punaisen paksuviivan ja komission ehdotuksen välillä – on ne, siinä kustannukset ovat negatiiviset, eli kustannukset, jotka liittyvät tähän viivaan energia- ja ilmastosektorissa, ovat alhaisemmat kuin peruskustannukset nykylainsäädännön täyttämisestä alkuperäisessä skenaariossa. Seuraava kuva selittää tämän helpommin ymmärrettävästi. Yksi perusfakta tässä on kustannukset. Vasen pylväs on ilmasto- ja energiapaketti ja sitten oikealla tämä alkuperäinen primeskenaario ilman saastumisen hallit, hallintakustannukset nykyisellä kust... viite tapauksessa olivat 90,2 miljardia ja ne tippuvat 86,6 miljardin euroon. Ja sitten lisäkustannukset komission tavoitteen saavuttamiseksi. Komission vaikutusarviossa 3,3 miljardia. Samat tavoitteet, samat terveysvaikutukset ilmasto- ja energiatavoitteissa 1,4 miljardia euroa baseline peruskustannuksien päälle ja kokonaiskustannukset ilmansaasteiden hallitsemiseksi ovat 88 miljardia ilmasto- ja energiapolitiikassa ja 93,5 tässä Premies 2013 viiteskenaariossa, eli 5,5 miljardia alle komission alkuperäisen ehdotuksen. Selkeä johtopäätös on, että uusien ilmasto- ja energiatavoitteiden myötä terveysparannukset, joita on ehdotettu komission ehdotuksessa, voidaan saavuttaa alaisemmin kustannuksiin ja 28 miljardia olivat alle sen, mitä Eurooppa on sijoittanut nykypolitiikkaan vanhan skenaarion alla. Nämä kustannuksista parlamentti kysyi ihan suoraan taloudellistaan löysiä tällaisesti optimaalisesta tasosta, mikä olisi taloudellisesti rationaalinen politiikan kunnianhimotaso. Ja tällaisten mukaan tämähän tapahtuu silloin, kun raja, kustannukset ja raja hyöty ovat yhtä suuret. Taloustieteilijät joukossanne näkevät sen seuraavasta kuvasta, jossa on rajakustannukset ja rajahyöty. Tämä ensin tämä katkoviiva, alkuperäinen kustannusviiva ja tämä paksuviiva ja tämä kiinteä viiva on sitten rajakustannukset ilmastoskenaariossa tulkki korjaa, että edellinen katkoviiva oli myös rajakustannukset, puhujankin pitäisi näin korjata. Tässä on komission ehdotus ensin 67 prosenttiin kuilun sulkeminen on siinä komissiarjoituksen tasolla. Tämä optimaalinen taas marginaalikustannusraja ja hyöty ovat 75 prosentin ja 92 prosenttiin kuilun sulkemiskohdalla, jossa tämä ka- e-, e-, kiinteäviiva iskee tähän siniseen ylärajaan. Komissio pyrkii 67 alle optimitasoon. Uh, as far as I understand, came out from the negotiation. Ja se, mikä tuli neuvottelusta, oli 5 prosenttia alle on. Ja komissio oli myös hyväksynyt tämmöisen viiden vuoden armonajan toteuttamisen suhteen. Eli komissio ehdottaa 67 prosentin kuulusulkemista. ja optimaalinen taso 70 oli aikaisemmin alkuperäisessä ehdotuksessa 75-92. Sitten kiinteä viiva näitä kiintäviiva leikkaa nuo terveysvaikutukset 92 prosentin ja sitten to, tässä kohdassa yli 100 prosentin, koska uusi ylärajalla, eli koska uusi skenaario voi tehdä enemmän kuin alkuperäinen ehdotus. Tämä on selvästi kunnianhimoisempaa kuin komission ehdotus. Jos lähtee konservatiivisemmasta hyötyarviasta, niin ero konservatiivisimman 90 prosentin kuollusulkemisen välillä. Tämä koskee 16-17 000 ennenaikaista kuolemaa. Ja jos optimitasolle pyrkii ilmasto- ja energiatasossa Euroopan väestö säästää sinne 17 000 tapa, en, liian aikaista kuolemaa avainkysymys tässä kohdassa, joka näkyy seuraavassa. Tällä tasolla, kuten sanoin, terveyshyötyä voi arvioida eri ta- se on 40 000 elinvuotta. 700 enemmän kuin komissio yrittää, tai ennennäköiset kuolemat 7 tuota, kuussa, noin 17 täynnä ennenaikaista kuolemaa per vuosi komission ehdotuksia nähden. Jos kustannuksia tarkastelee, eh, ilman saastuttamisen hallitsemisen kokonaiskustannukset olisivat 91 miljardia euroa, eikä 93,5 niin kuin alkuperin, 2,2 miljardia vähemmän. Ja ää, rahaksi muutettuna terveysvaikutukset ovat 8,4-50,8 miljardia euroa per vuosi enemmän kuin komissio ehdottaa. Joten viimeisessä kuvassa yhteenvetona näemme selkeästi, että ilmasto- ja energiaskenaariossa pol- saasteiden hallintakustannukset komission terveystarkas tavoitteiden saavuttamiseksi on 5,5 miljardia per vuosi vähemmän kuin vanhassa viiteskenaariossa, ja taloudellinen optimaalinen kohdentaminen pyrkisi Äh, suojelemaan 140 000 elinvuoden säästöjä vuosittain verrattuna nykyehdotukseen ja saastumisen hallits- hallitsemiskustannukset ovat 2,2 miljardia per vuosi vähemmän kuin komissio alkuperäisessä ehdokassa ja lisää terveysvaikutusta olisi 8,5-58 miljardia euroa per vuosi. Sitten on asioita, joihin emme mennä tähän, eli 2020 taso, johon komissio oli tehnyt ehdotusta päästökattoihin liittyen, mutta ovat estäneet argumentin, että ovat tehneet vertailuja Göteborgin muutettuun protokollaan. Metallisten rationaalikunnian himotaso olisi suurempi kuin Göteborgin pöytäkirjassa ja hyödytty vaihtelisi 40-300 miljardia euroa per vuosi. Kuten mainitsin yhteenvedossa, yksityiskohtia paljon paljon lukuja on asiakirjassa. Mielelläni vastaan. Grazie. E adesso, dopo aver... Kiitoksia. Ja nyt sen jälkeen, kun kuulimme tämän mielenkiintoisen vaikutusten arvioinnin, annan puheenvuoron varjoesittelijöille eri poliittisista ryhmistä. EPP, kollega Gardini pyysi minua olemaan varjoesittelijänä tänään, joten annan puheenvuoron itselleni ja kerron oman vaikutelmani. Ensinnäkin kiitän herra ja hänen tutkimuksestaan Toisaalta se selkeyttää äh, meille sen, mitä myönteisiä suhteita näiden kahden äh, toimen välillä on, niin toisaalta se antaa meille myös äh, hyödyllisiä elementtejä arviointimme pohjaksi. On selvää, että näiden kahden toimen välillä on myönteistä synergia, eli eurooppalaisen politiikan ja uusien ilmasto- ja energiaehdotusten täytäntöönpanolla on varmasti myönteinen vaikutus ilmanlaatuun ja saastumiseen. Meillä on myönteisiä vaikutuksia eh, eh, esimerkiksi terveyteen. 140 eh, 000 elinvuotta. Puhuitte kustannusten alenemisesta 2,3 miljardia euroa ja myöskin 8,5 miljardin euron eduista, mitä tulee siis terveyshyötyihin, jotka tulevat näistä politiikoista. Ja tällaiset edut ovat meille valiokuntana hyödyllisiä tietää myöskin, kun teemme arvioita muista toimista, koska tämän, näiden toimien hyödyt tulevat ähm, alentamaan myös toisten toimien kustannuksia. Nämä myönteiset vaikutukset johtavat siihen, että meidän ryhmämme varmasti myönteisesti arvioi tämän tutkimuksen, mutta se antaa varmasti myös kaikille valiokunnan jäsenille pohjaa heidän arviointiinsa tueksi, kun arvioimme tätä ilmanlaatupakettia, joka meidän on käsiteltävä ja jota meidän pitää myös hyväksyä. Nyt annan sosialistiryhmän puolesta puheenvuoron kollega Danssille. Olkaa hyvä. I think, um, very encouraged to... Kiitos. Kiitos tästä työstä, jota on tehty tämän täydentävän vaikutusten arvioinnin laatimisessa. Tässä vahvistetaan ne hyödyt, jota koituu siitä, että yhdistetään nämä politiikan alueet. Tässä on kustannushyötyjä ja terveyshyötyjä, joten on hieno asia todeta, että politiikan alueet tuovat hyötyä muihin politiikkoihin resurssitasolla lainsäädäntötyössä, niin meidän tulee työskennellä DG Enterprisein kanssa, kun puhutaan Euroopan dieselstandardeista, ja mikäli voidaan varmistaa, että tämä yhdessä NEC-prosessin kanssa voi myös tuoda synergiaa hyötyjä kun asetamme kunnianhimoisia tavoitteita, kuten tässä onnistuneesti tuotiin esille, ja ei kerätä näitä kustannuksia, niin mielestäni tämä toimii hyödyllisesti ja olisi hyvä, että voisimme työskennellä näiden yhdessä Degentrasin kanssa näiden liisastandarden kanssa. Tämä on hyvin rohkaisevaa. The flow to... Kiitoksia oikein paljon ja seuraavaksi puheenvuoron saa herra Faria. Grazie, presidentti. Kiitoksia, puheenjohtaja. Katlin Belderin puolesta Alden äh, varjoesittelijän puolesta ja ottaen huomioon Euroopan parlamentin vaikutusten arvioinnin, haluaisin esittää seuraavan kysymyksen. Maataloussektori on tuottanut hyvin pitkään metaania ilmakehään. Herra Markus Aman, kun te teitte tämän vaikutusten arvioinnin, löysittekö mitään lukuja siitä, kuinka paljon maataloussektorille maksaa se, että ne saavuttavat metanitavoitteensa 2030 mennessä. Ja tiedättekö, kuinka se aikoo nämä tavoitteet saavuttaa? Kiitoksia. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Konechna. Já také si dovolím především poděkovat za... Minä myös haluan kiittää kaikkia tästä seikkaperäisestä asiakirjasta. Mielestäni tämä tulisi ottaa hyvin vakavasti. Miksi näin? No, koska osat meidän direktiiveistä ovat päällekkäisiä. Tässä ei tule synergiahyötyjä. Nämä vaikutukset saattavat sotia toisiaan vastaan – ja tämä heikentää lainsäädännön tehokkuutta. Meidän tulee tietää, mitkä ovat vaikutukset, jotta me voimme jatkaa työtämme. Olenkin tyytyväinen huomatessani, että neuvoston ilmastotavoitteet ovat erittäin myönteisiä, mitä tulee puhtaavan ilman suhteen. Meidän tulee jatkaa työtämme päästövähennysten hyväksi ja minä kiitänkin näitä ponnisteluja sen puolesta, että tähän on otettu mukaan erittäin yksityiskohtaisia asioita, nämä yläraja-arvot kiinteille hiukkasille. Toisaalta metanin suhteen, niin näkisin, että tämä ei ole meille prioriteetti. Tämä saattaa olla maanviljelijöille tärkeä asia, mutta kun ottaa huomioon nämä muut toimenpiteet, niin tätä ei tulisi nähdä niin tärkeänä tekijänä, että se ansaitsisi omat kohdat omia ratkaisuja varten, vaikkapa Mm, siis mielestäni tässä ei pidä etsiä etsimällä näitä aineita, joita kieltää. Näistä kaavioista ilmenee nämä ainesosat, niiden päästöt. Meidän tulee perehtyä näihin enemmän ennen kuin jatkamme työtämme. Meidän on kuitenkin pidettävä mielessä, että, että meidän lopullista tavoitetta tämän ei tulisi olla päällekkäinen muiden tavoitteiden kanssa – ja meidän ei tulisi kieltää kieltämisen ilosta. First of all, I really Kiitoksia edustaja Eika. For all the... Kiitos Marko Samanille työstä ja erittäin selkeästä esityksestä. Tietää, että budjetti, budjettia ja aikaa ei ollut ihan valtavasti käytössä ja käytit lomiasikin tähän. Täytyy arvostaa sinua tästä työstä. Tämä osoittaa selkeästi, että tämä ottaa huomioon nämä kytkökset ilmastoenergian ja toisaalta ilmanlaatupolitiikan välillä. Tämä tutkimus selkeästi osoittaa tätä vuorovaikutusta. Ja nämä, tämä synergia on tämän välillä. Yksinkertainen kysymys. Tuletko esittelemään tulokset myös neuvoston työryhmässä? Se olisi vaivan väärtiä. Me tiedämme, että neuvostossa ovat tottuneet katsomaan äh, täytäntöpanon kustannuksia ja he unohtavat terveysvaikutukset. Miettivät, että paljonko maksaa. Ja neuvoston keskustelut eivät yleensä mene tuota pitemmälle. Olisi oikein hyvä näyttää terveysvaikutukset. Ja sitten näin yhdessä energia- ja ilmastopolitiikkaan yhteydessä – jäsenvaltiot ovat pieni poikkeus ja pieni ikävin yksityiskohdin allekirjoittaneet sen, mutta ei puhuta nyt siitä. Tuo keskustelu olisi hyvä, että neuvoston katse kääntyisi vähän kustannuksista myös hyötyyn. Tutkimus myös selkeästi osoittaa, ja olen siitä kiitollinen. Jos ajatellaan tätä kuilun sulkemista teknisesti mahdollisen maksimivälillä välillä, ja perusskenaarien välillä. tuo on kuilun kurominen. Komissio on päättänyt 67 prosenttia. Sekin oli jo kritikoitavissa, koska arvio oli erittäin konservatiivinen. Ja tätä perusskenaariota tarkastelee, niin kustannus optimaalinen olisi 75-92 prosenttia. Joten komissio oli hyvin varovainen ehdotuksessaan jo silloin, mutta jos nämä yhteisvaikutukset otetaan huomioon. Komission ehdotus vaikuttaa yhä naurettavammalta. Ja tämä pitäisi tehdä muille toimielimille ja neuvostolle selväksi. Kaikki puhuvat aina faktapohjaisesta politiikasta. Ja tiedettä ja faktoja pitäisi tarkastella sitten, kun nähdään, mitä tämä tutkimus selkeästi osoittaa. No mistä tässä puhutaan? Tästä tulee naurettavaa, mutta tämä on ehkä kysymys mulle instituutiotalle, ei teille. Ei teidän täydy sitä kommentoida koska tämä on poliittinen ei ole tutkija, ja et käsitellä poliittisia kysymyksiä, ja oikein niin. Ja sen lisäksi, että suunnitellaanko neuvostolle asiat esittelyä, niin olisi kiinnostavaa, kun käsittelemme tarkistuksia ehdotukseen, niin tarvittaisiin vähän enemmän maakohtaista disaggregoitua dataa. Ja tiedän, että mallis, kom, ää, säästämisen torjuntakustannukset pitäisi olla käytettävissä, mutta en nähnyt niitä, koska tuon datan antaa. Ja sitten terveysvaikutukset maapohjalta. olisi mukava saada, mutta tiedän, että, että siihen tarvitaan lisäanalyysiä, eikä ainoastaan sinulta, vaan myös Mike Hollandin yhteistyötä. Kuinka paljon on mahdollista saada maa paljasti terveysvaikutuksista. Ja loppukysymys. Onko näitä 2020 tasolla saatavilla? Se olisi kiinnostavaa, kun raportointia on ollut 25-2030 tasolla, niin 2020kin kiinnostaisi. Kiitoksia. Ja seuraavaksi kollega Pedicini. Se president. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitän myös esittelijää äh, ja eh, myöskin eh, tämä tutkimuksen tekijä, mekin tulemme tarkkaan lukemaan tämän vaikutusten arvioinnin. Meillä on tässä nyt eh, ehdotus. Tämä direktiiviehdotus ilmanlaadusta määrittelee uusia ammoniakin, metaanin, pienhiukkasten ja monien muiden aineiden tavoitteita. Kuitenkin Rikkivetyä ei kuitenkaan tässä mainita. Ähm, ja se on hyvin myrkyllinen aine. Kuitenkin ähm, kun 3,3 osaa per miljoona mitataan ähm, öljynjalostamojen läheisyydessä. Äh, tiedetäänkö rikkivedyn, äh, akuutti, rikkivedyn akuutit vaikutukset tunnetaan, mutta ei tiedetä sen kroonisia vaikutuksia, äh, jotka vaikuttavat ihmisiin, jotka asuvat lähellä öljynjalostamoita äh, ja tämän tyyppisiä laitoksia. Joten me kannustamme siihen, että laajennetaan saastuttavien aineiden listaa ja otetaan rikkivety tähän mukaan joka aiheuttaa myös kasvihuonekaasupäästöjä. Kiitoksia. Ja seuraavaksi kollega Karl-Heinz Florenz. Ja, leider sind schon viele Fragen. Kiitoksia. Valitettavasti no, hyvin paljon kysymyksiä on esitetty. Minua kiinnostaisi tietää, oletteko kuulleet jo komission kommentteja teidän tutkimukseenne. Onko siellä nyt strategia muuttunut, mitä tulee kustannuksiin. Minä olen vähän, vähän pelokas, kun sanotaan, että kokonaisuudessaan kaikki tapahtuu kustannusneutraalisti. Tämä ei kuitenkaan näy todellisissa kustannuksissa, koska yksi maksaa kustannukset, tässä tapauksessa varmaan aiheuttaja, ja kansantaloudellisesti tämä on kannattavaa, mutta yrittäjälle tai maanviljelijälle tämä näyttää hyvin synkältä. Voisitteko maanviljelijöistä puhua enemmän, jottei minua sitten huomenna vaalipiirissä, niin irhata, kun tämän tulen kertomaan. kollega Matias Kiitoksia. Seuraavaksi Matias Grote. Kiitoksia. Bas Aikhaut tämän jo sanoikin. Tämä pitäisi oikeastaan esitellä neuvostolle, kun katsoo, miltä eh, ilmastopuitteet 2030 näyttävät 23. lokakuuta. Eh, neuvostossa niistä neuvoteltiin, heillä ei varmaan näitä tietoja ollut. Olisi ollut hyvä, jos olisivat tästä keskustelleet. Monista asioista onkin jo puhuttu. Ongelma tässä on, että kun yhdistetään terveysetuja ilmastonsuojelun, se on hyvin vaikea selittää, sillä ei voita mitään vaaleja, on paljon helpompi äh, iskulauseja tai äh, vaalikampanjassa käyttää, että esimerkiksi ilmastonsuojelun kautta menetetään työpaikkoja, ja, mutta nämä luvuthan ovat hienoja, että 4,4 kuukaudella elinikämme pitenee 2,2 miljoonaa elinvuotta säästetään mutta nämä ovat tilastotietoja. No sitten haluaisin kysyä, että laskitteko vain niiden tietojen pohjalta, mitkä ovat neuvottelupöydällä, vai käytittekö myös kunnianhimoisempia malleja? Ja ehkä voisitte siitä kertoa, kuinka suuret hyödyt ovat, kun käytetään kunnianhimoisempia malleja. Kiitoksia oikein paljon. Tämä on hyvin vaikuttava tutkimus. Voimme käyttää sitä työmme pohjana. Ja meidän tulisi se lähettää myös muille toimielimille hyvää työtä on tehty. Kiitoksia. Grazie. Kiitos. Ja ennen kuin annan puheenvuoron tohtori Amanille äh, vastauksia varten, kysyisin, että voisiko komissio kommentoida. Täällä kai on herra Verhaaja paikalla. Voisitteko kommentoida tätä tutkimusta, koska tämä on varmasti teillekin tärkeä. Prego. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Uh, Kiitos, puheenjohtaja. Tämä on tärkeä asiakirja ja haluan komission puolesta myös kiittää valiokuntaa ja esityksen laatijaa näistä luvuista. Nämä ovat monimutkaisia asioita. Ja myös komission ehdotuksessa on pyritty tekemään arvioita ja analyysejä. Olemme täällä kuuntelemassa, kuunteluoppilaina oppimassa uutta ja toki olemme paljon täällä oppineet. On helppo eksyä näihin lukuihin ja tilastoihin. On tärkeää keskittyä näihin asioihin, jotta ne ymmärretään kunnolla. Komission ehdotus, kun se laadittiin, niin siinä oltiin tekemässä tätä NEC-ehdotusta, kuten meidän ammattikielellä sanotaan. Loppu tavoite oli se, että vähennetään ilmansaasteista johtuvia kuolemia siten, että nämä kolmat vähenisivät 400 000 200 000. Tässä esitelmässä tuottiin esille se, että voidaan tehdä samalla rahamäärällä enemmän tai sitten voidaan tehdä yhtä paljon vähemmällä rahalla. Tämä on erittäin tärkeä tieto. Ja me otamme tämän mukaan neuvotteluihin. Kiitos parlamentille tästä arvokkaasta tiedosta, joka on nyt otettu mukaan tähän keskusteluun. Grazie. E adesso darei la parola. Kiitoksia. Ja nyt annan puheenvuoron tohtori Ammanille, jolle useammat kollegat ovat esittäneet kysymyksiä. Thank you, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Pari lyhyttä vastausta. Metaanipäästöistä ja kustannuksista, jotka liittyvät metaanipäästöjen vähentämiseen erityisesti maataloudessa. Selkeätä, että metaani on erityisesti kasvihuonekaasu ja osa ilmasto- ja energiapakettia. Silloin kysymys on, onko se kauppajärjestelmässä ja sillä tulee olemaan hiilihinta, mikä sitten ehdotus tulee olemaankaan. Ilmanlaatu ehdotuksessa otetaan myös metani saasteeksi, koska se on maantasoisen otsonin esivaihe, jota ei ole aikaisemmin tunnistettu, mutta metaani on iso maatason otsonin muodosta ja, ja otsoni terveysongelmana on iso ongelma. Eli tämä liittyy kumpaankin ehdotukseen ja komission ehdotus liittyy siihen, että ryhdytään metanin suhteen toimiin, jotka voidaan saavuttaa nollakustannuksiin, jossa alkuinvestoinnit saadaan myöhäisemmässä kustannussäästössä, esimerkiksi biokaasussa. Siinä alkuinvestointi, mutta biokaasun tuottamisessa ja maakaasun korvaamisessa tulee säästöjä. Ja ilmalannon suhteen komissaari tätä metanisuutta ryhdytään ainakin niihin toimiin, joissa ei ole kustannuksia. Joten tässä suhteessa vastaus kysymykseen on, että metaanin kustannukset maataloudessa ovat nolla. Komission ehdotuksessa ilmastoyritys on kunnianhimoisempi, mutta ilman laadun suhteen nolla. Sitten toinen kysymys onko dataa maakohtaisesti. Tilavuoksista ei ollut raportissa, mutta helposti voidaan tarjota ja tämä kaikki informaatio on netillä. Löydätte verkkosivut ja voitte tarkastaa yksityiskohtia. Data on periaatteessa ennen vuodelle 2020, mutta emme kerineet validoida ja kansallisten asiantuntijoiden kanssa 2020 dataa ja tämän on isoja varauksia yksityiskohtaisen datan suhteen 2020 suhteen, koska emme ehtineet mennä yksityiskohtiin toisin kuin 25 ja 30. Makrotaloudelliset vaikutukset, analysoimme niitä laajasti. Ehdotuksen makroekonomisia vaikutuksia rahavirroissa näette vaikutusarviossa tai komission tekstissä – tässä on tämä spe, spesiaalinen kysymys äh, taakan jakautumista eri sektoreille. On osoitettu, jossa selittää taloudellisesti optimaalisessa perspektiivissä. Komission ehdotuksessa, jossa oli tämä 75 prosentin kuilun kurominen, kuten mainitsin, kuten sektorikohtaista kustannusten disaggregointia, niin maataloussektorin keskimääräistä suuremmat, suurempi taakka oli yksi argumentti, että komissio tiputti kunnianhimotasonsa 75 prosenttiin. Täytyy kuitenkin todeta, että taakka maataloussektorille tapahtuu ainoastaan, jos tarkastelee lisäkustannuksia. Jos ajattelee, mitä teollisuus jo nyt maksaa nykylainsäädännöstä, maatalous maksaa hyvin vähän. Päätaakka tulee teollisuudelle – ja kulutussektorille äh, energiantuotannossa. Joten ilman säästämisen äh, hallintakustannusten ja aiheuttamisen välillä on iso ero. Päätaakka on teollisuudella ja kulutussektorilla energiatuotannossa. Hyvin vähän maataloudessa. Uudessa ehdotuksessa maatalous kuroo vähän kuilua ja kustannukset vähän tasautuvat. Jos tarkastellaan nostaa lisäkustannuksia, maatalouden osuus kasvaa. Jos tarkastelee kokonaiskustannuksia, sen osuus on hyvin pieni. Ja lopuksi oli kysymys, sitä olemmeko arvioineet kunnianhimoisempia tavoitteita? Kylläpä vain. Analysoimme koko vaihteluväliin 0-100 prosentin kuilun kuromista 5 prosentin askelittain ja voitte saada datan, jos haluatte. Mutta komissiossa nämä kunnianhimoiset tavoitteet katosivat aika nopeasti keskustelussa. Kiitos. Grazie and uh, now we can... Kiitoksia. <clears throat> Ja nyt voimme päättää keskustelun antamalla puheenvuoron esittelijälle. Um, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos paljon tästä keskustelusta. Minä haluaisin vielä tuoda muutaman asian esille. Esittelijänä olen omistautunut ehkä hieman perinpohjaisemmin tälle asialle. Näkisin, että on tärkeää pitää mielessä, että kyseessä on taloudellinen mallinnus, mallinnustyö, ja vaikka hyväksynkin sen, että tie eteenpäin saattaa olla toisenlainen kuin se, jonka tai se, jolle komissio on meidät viitoittanut, niin nämä tiedot eivät kuitenkaan ole absoluuttisia, kun puhutaan taloudellisesta mallinnuksesta, niin tässä puhutaan myös talouskasvusta 2020-2030 välillä. Tässä on myös muita muuttujia, hiilen hinta. Ja eräs tärkeä asia, joka ei ole keskustelussa noussut esille, NEC-paketin eri tekijät, saastuttajat, metaani, ammoniakki ja niiden yhteys. Maanviljelyksen eivät ole ainoita tekijöitä niin nämä eivät ole painoarvoltaan samal, samoja vaikutukseltaan kasvihuonekaasupäästöihin. Näillä on eri painoarvo tässä järjestelmässä. Ja kun katsotaan NEC-pakettia, niin tässä on yleiset puitteet. Tässä määritellään se kunnianhimon taso. Tässä on myös nämä peruspolitiikat tässä taustalla, joita ei olla avaamassa, ja tätä ei voida unohtaa. Tulee katsoa, kuinka tämä pohja politiikka tulee toimimaan näiden yksittäisten saastuttajien kanssa, ja tulee katsoa, että käykö, onko tämä järkevä lopputulema loppujen lopuksi. Niin tämä on mielestäni erittäin tärkeä osa tätä työtä. Me nyt täällä emme keskustele merkittävästi siitä, että haastaisimme tämän mallin, niin minä takaan, että minun ovelle tullaan kolkottelemaan ja tämä tullaan haastamaan ja olen varma, että varjoesittelijät tulevat myös haastamaan tämän mallin, joten on tärkeää pohtia, perustammeko me koko työskentelymme tälle pohjalle. Tässä on erittäin paljon hyötyä kyllä. Tämä rajakustannus, muun muassa ja nämä muut kaaviot ovat erittäin hyödyllisiä. Toki tässä voisi taustatajatus olla se, että tässä pyritään korkeammalle kuin mikä on tämä rajakustannusarvo, mutta olen sitä mieltä, että tässä pitää perehtyä asiaan vielä laajamittaisemmin. Haluaisin tuoda esille sen, että minä tulen keskustelemaan komission kanssa pitkällisesti siitä, mikä heidän reaktio tähän on. Tänä aamuna heillä ei ollut kovinkaan pitkällistä vastausta meille antaa, mutta tulemme keskustelemaan tämän asiakirjan seurauksista, kustannukset ja hyödyt, joita tulee eri talouden aloilta, joita ei välttämättä näy lopputuloksessa. 2020, siihen on vielä aikaa. Poliittiset puitteet saattavat muuttua ja tälle on varattava oman liikkumatilansa nse paketin sisällä. Minä sanoisin teille, hyvät valiokunnan jäsenet, varjoesittelijät, meillä on vielä paljon työtä edessämme, meillä on paljon analysoitavaa, meillä on paljon yhteistä työn sarkaa, jotta saavutamme sellaisen lopputulman, jota kaikki voimme tukea. Tämä asiakirja, joka meille esiteltiin, oli erittäin tärkeä osa tulevaa työtä. Me tulen keskustelemaan laatian kanssa tästä asiakirjasta vielä myöhemmin. On tärkeää, että voimme luoda sellaiset tavoitteet, jotka voimme saavuttaa. Kiitos. Grazie. Kiitoksia esittelijä Görlingille, esittelijälle, hänen loppupuheenvuorosta. Voimme päättää tämän kohtan esityslistalle ja mennä seuraavaan kohtaan. Kuten varmasti muistatte, kun valmistelimme kokouksemme esityslistaa. Me vaihdoimme kohtien 18 paikkaa esityslistalla, joten nyt puhumme sitten ajoverkkokalastuksen kieltämisestä. Kuten tiedätte, komission ehdotus esittää, että kielletään ajoverkkojen käyttö johtuen sen haitallista vaikutuksista ympäristöön ja sivusaaliista, Ja siksipä annan heti kollega Afrontelle puheenvuoron. Hän on meidän valmistelijamme. Pyytäisin nyt, että kaikki kollegot, jotka lähtevät salista, lähtisivät täältä eh, rauhallisesti ja hiljaa, jotta voimme jatkaa työtämme täällä valiokunnassa. Olkaa hyvä, kollega Afronte. Kiitoksia, puheenjohtaja. Nämä ajoverkot ovat eh, kalastusvälineitä, joita eh, josta on keskusteltu paljon. Ne ovat verkkoja, jotka saattavat olla satojakin metrejä pitkiä. Äh, Euroopan merillä alle, äh, yli kahden ja puolen kilometrin pitkät verkot on kielletty, eli tämän alta meillä voi olla ähm, äh, verkkoja Euroopan vesillä. Ne voivat olla 30-40 metriä korkeita. ne ovat todellisia muureja veden alla. Ja nyt näissä verkoissa alkaa olla yhä suurempia silmäkokoa ja tämä on aiheuttanut, vaikuttanut joihinkin liikuviin lajeihin ja suojeltujen lajeihin. Puhumme miekkakaloista, delfiineistä, tonnikaloista, merikilpikonneista ja haikaloista. Tämä Eh, komission ehdotus tulee hyvin erityisessä vaiheessa, koska komissio äh, ehdotuksessa yhteenvedossa sanoo, että olemme hyvin vaikeassa lainsäädännöllisessä tilanteessa. Komissio äh, sanoo, että olemassa olevia sääntöjä voidaan kiertää helposti ja nämä normit ovat mahdollistaneet sen, että kalastajat ovat laittomasti pystyneet käyttämään näitä ajoverkkoja äh, kalastaakseen kaloja, joiden kalastus näillä verkoilla on kielletty. Ja että Euroopan merillä vieläkin käytetään laittomasti näitä ajoverkkoja. Meillä on myös tuomioistuimen päätös asiasta liittyen Ranskaan ja Italiaan tässä hyvin monimutkaisessa tilanteessa. Ja koska on kyse kalastus välineestä, jolla on hyvin suuri vaikutus ympäristöön ja suojeltujen lajeihin, niin komissio on tehnyt ehdotuksen, jota monet pitävät äh, provosoivana. Tämä äh, ehdotus on äh, lähestulkoon brutaali. Komission ehdotus on se, että kiellämme kaikilla Euroopan vesillä ajoverkkojen käytön komission ehdotus on vain neljä artiklaa. Artikla kolme on tärkeä, koska siinä sanotaan, että kaikilla Euroopan vesillä on kielletty ajoverkkojen käyttö ja tällaisten ajoverkkojen pitäminen aluksilla. Päästäkseen tähän ehdotukseen komissio on tietenkin tehnyt vaikutusten arvioinnin, jossa oli neljä eri vaihtoehtoa. Ensimmäinen oli se, että pidetään yllä tämänhetkinen tilanne ja viimeinen vaihtoehto on se, että kielletään täysin nämä ajoverkot. Tässä välissä oli äh, erilaisia vaihtoehtoja ja yksi näistä on sellainen, jonka nostan esiin, koska palaamme tähän. Tämä äh, kieltäisi selektiivisesti ajoverkot, ei kaikkia, vaan äh, määriteltäisiin ne, jotka ovat vaarallisia, jotka vaikuttavat eniten ympäristöön, jotka ovat vähiten kestäviä ja kiellettäisiin ainoastaan tällaiset ajoverkot. Ongelma on se, että samassa vaikutusten analyysissä tämä kolmas vaihtoehto, joka ehkä jopa komission mielestä olisi ollut parempi, mutta ainakin niiden valiokuntien mielestä, jotka käsittelevät esimerkiksi kalastusvaliokunnan mielestä, niin tässä vaikutusten analyysissä komissio sanoo, että hyvä on, tämä, meillä on tämä kolmas vaihtoehto, selektiivinen kieltäminen, mutta tällä hetkellä meillä ei ole riittävästi tietoja, jotka antavat mm, mahdollisuuden määritellä mm, tarkkaan, mitkä ovat haitallisimmat välineet ja meidän täytyy tutkia asiaa vielä. Eli siis kolmas vaihtoehto on hyvä vaihtoehto, tämä selektiivinen kielto, mutta valitettavasti meillä on riittävästi taustatietoa viedäksemme sitä eteenpäin. Koska meillä on tällainen normeja, joita on vaikea tulkita ja joita usein kierretään, niin siksi komissio ehdottaakin, että kielletään täysin ajoverkot. sekä eturyhmät että ensimmäisessä keskustelussa, jota meillä on ollut kalastusvaliokunnassa, on kovasti eh, vastustettu eh, tätä ajoverkkojen yleistä kieltämistä. siis sekä eturyhmät että poliittiset ryhmät, jotka ovat keskustelleet tästä kalastusvaliokunnassa, ovat sitä vastustaneet. Ja syyt siihen ovat kolmenlaiset. Ensinnäkin ähm, tässä ei huomioida äh, uuden kalastuspolitiikan pilaria nimittäin alueellistamista, eli että yksittäiset jäsenvaltiot äh, suhteuttavat kalastusta kalastussäännöt alueellisiin tilanteisiin. Sitten tässä ei huomioida pieniä kalastusyhteisöjä, jotka käyttävät tietynlaisia ajoverkkoja, joilla todennäköisesti on vain hyvin vähän vaikutusta ympäristöön. Ja kolmanneksi ei ole riittävästi tietoja, jotta voitaisiin arvioida muita vaihtoehtoja, esimerkiksi tätä selektiivistä kieltämistä. Sitten meillä on vielä ongelma, joka liittyy määritelmiin. Minä olen ehdottanut, että otetaan käyttöön tämä komission määritelmä, joka laajentaa hiukan sitä soveltamisalan, eh, mikä koskee ajoverkkoja, mutta tämä on hiukan teknisempi kysymys. Ja nyt eh, menemme tähän lausuntoluonnokseen. Jotta voisimme tehdä lausuntoluonnoksen tässä tapauksessa, koskapa komission ehdotus on todellakin hyvin tarkka, lyhyt ja selkeä, eli että kielletään täysin ajoverkot mutta koska haluamme kuitenkin huomioida ne kommentit, joita kaastusvaliokunnan kollegat ja sidosryhmät ovat tehneet, tätä täyskieltoa vastustavat oikeastaan kaikki poliittiset ryhmät, niin olen yrittänyt etsiä vaihtoehtoa tälle täyskielolle. Ja minun ehdotukseni eh, tässä lausunnossa, jota teille tänään esittelen, on se, että annettaisiin jäsenvaltiolle mahdollisuus päättää. Heillä on sitten kaksi eri tietä. Ensimmäinen tie olisi se, että jokainen jäsenvaltio voisi itsenäisesti eh, päättää kieltävänsä täysin ajoverkot, tai jos ne päättävät olla kieltämättä ajoverkot, he voivat tehdä toisen valinnan, mikä mahdollistaa sen, että he poikkeuksellisesti saavat käyttää näitä ajoverkkoja vielä noin puolitoista vuotta, eli noin vuoden 2016 puoleen väliin asti. Ja tässä välissä heidän täytyy mm, huomioinut tämä erityinen kysymys, nimittäin se, että jäsenvaltiot sanovat, että ei ole riittävästi tietoa. Jäsenvaltiot voivat siis jatkaa ajoverkolla kalastamista, mutta tänä aikana niiden täytyy kerätä useita eri tietoja. En nyt luettele niitä tässä kaikkia, mutta esimerkiksi katsoa jokaisen verkon suhteen, millainen vaikutus sillä on, kerätä tietoja tietoa siitä, millaisia vaikutuksia jokaisella verkkotyypillä on erilaisiin lajeihin ja ympäristöön, mm, suojeltujen lajeihin erityisesti, ja myöskin vaikutusten arviointi siitä, millainen vaikutus ajoverkkojen kieltämisellä olisi kalastusyhteisölle. Ja lisäksi lisäksi eh, muita tietoja, jotka tämän poikkeusajan jälkeen annettaisiin komissiolle, joka sitten voisi arvioida näitä jäsenvaltion keräämiä tietoja eh, mahdollisimman täydellisin kriteerein, niin silloin komissiolla on mahdollisuus tässä vaiheessa sitten kieltää ajoverkot selektiivisesti, eli tietojen pohjalta määritellä, millä ajoverkoilla on suuri ympäristövaikutus ja mm, mitkä taas ovat sellaisia, että ne ovat kestäviä tai niitä voidaan, ne käyttöä voidaan jatkaa sosioekonomisista syistä pyytäisin teitä kaikkia tarkastelemaan tätä minun lausuntoni ja ottamaan kuitenkin huomioon sen, että koskapa tämä on vaihtoehto hyvin, hyvin eh, tarkasti rajatulle ehdotukselle, niin on aivan selvää, että tämä on hyvin kaukana komission alkuperäisestä ehdotuksesta. Mutta koska meidän nyt täytyy valita sen välillä, että eh, hyväksymmekö täysin eh, täyden ajoverkkokiellon, joka ilmeisesti kuitenkin on asia, jota sidosryhmät ja suurin osa poliittisista ryhmistä ei hyväksy, niin me yritimme etsiä tässä nyt vaihtoehdon, jossa kuitenkin saavuttaisimme päätavoitteemme, eli kieltäisimme ne ajoverkot, joilla on suuri ympäristövaikutus. Tämä on siis meidän päätavoitteemme, muistakaa se. Ja tällä tavoin, vaikka nyt ehkä äh, tässä kuluukin enemmän aikaa ja äh, vaikka tässä nyt valitettavasti annetaan lisää äh, valinnanvaraa jäsenvaltioille. Tämä ei aina ole hyvä juttu, mutta tällä tavoin annamme mahdollisuuden pienille kalastusyhteisöille myös jatkaa toimintaansa. Kiitoksia. Kiitoksia esittelijältä tästä ja nyt varjoesittelijät EPPstä kollega Garcia. Gracias, presidente. En esta... Kiitos puheenjohtaja. Tässä komission ehdotuksessa ajoverkon kieltämiselle hetkessä niin on yllättävää, että ympäristövaikutuksia ei ole arvioitu on monia pienen mittakaavan ajoverkko kalatalouksia, joilla ei ole merkittäviä vaikutuksia ympäristölle. Sardiinikalastus Galiciassa, niin siellä käytetään Seito nimistä verkkoa. Se on artesaani kalastustekniikkaa, jota käytetään ainoastaan sardinin kalastuksessa – ja se ei ota näköisiä haittoja muille kalakannoille. Siinä ei tarvita mitään varotoimenpiteitä. Tämän tyyppisen verkon kieltäminen ei ole perusteltua. Lisäksi on 400 galissialaista kalastusalusta, jotka käyttävät tämän tyyppisiä verkkoja ja näiden toiminta kiellettäisiin. Tässä joutuu lapsi, tässä menee lapsi pesuveden mukana. Se, että kielletään kaiken tyyppinen aiverkkokalastus, niin se ei ole kylläkään oikea ratkaisu. Se johtaa ainoastaan siihen, että tietty kalastus kärsii ne maat, jotka jäävät tämän vaikutuksen alaiseksi, niin ovat vastustaneet tätä asiakirjaa. On pyydetty, että tämä ehdotus lähetetään takaisin komissiolle. Lisäksi emme koe, että tämä täysi kielto on perusteltu komission puolesta. Se, että ajoverkkokalastus kielletään täysin ympäristösyihin vedoten, niin ei ole järkenkäyvä tässä ei ole tehty merkittäviä eroja suurten äh, kalastusalusten ja pienten kalastusalusten käyttämien verkkojen välille. Ei ole tehty mitään eroa eri kalastusmuotojen välille. Komission asiakirjan mukaisesti ei ole mitään vaihtoehtoista ratkaisuja, joka olisi helppo panna täytäntöön näille pienille kalatalouksille. Nämä ovat valikoivia kalastustapoja, kun puhutaan näistä pienemmistä ajoverkoista. Tässä suhteellisuusperiaate tulisi panna täytäntöön. Me emme ole sitä mieltä, että tieteellinen näyttö tukee tätä ehdotusta, emmekä koe, että se on suhteessa tähän kohdattuun ongelmaan. Minä tuen esittelijän ehdotusta sen suhteen, että kielletään ajoverkokalastus tietynlaista merten suojelua silmällä pitäen, mutta olen sitä mieltä, että tämä tulisi käydä läpi normaali lainsäädäntömenettely. Tulisi olla hyvä tieteellispohjainen vaikutusten arviointi ja meidän ei nyt tule antaa komission tehdä mielensä mukaan. Meidän tulee rauhallisissa olosuhteissa viedä läpi normaali lainsäädäntömenettely. Meidän on harkittava kaikkia eri kalastustapoja, joita kutsutaan ajaverkkokalastukseksi, jotta saadaan tämä oikein. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten kollega Kaputo. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä haluaisin ensinnäkin kiittää esittelijä Afrontea hänen tekemästään työstä. Mielestäni hänen lausuntonsa on hyvä, vaikka sitä pitäisikin mielestäni vielä jotenkin täydentää tarkistusvaiheessa. Kuten sanottiin, nykyinen eh, lainsäädäntökehys eh, Euroopan unionissa ajoverkkokalastuksen suhteen sisältää useita puutteita, esimerkiksi eh, selkeitä sääntöjä liittyen eh, laitteiden käyttöön ja siitä, mitä muita eh, kalastusvälineitä aluksessa saa olla. Ja tällä tavoin äm, kalastajat ovat käyttää ajoverkkoja kalastaakseen kiellettyjä lajeja. Tämä on huolestuttavaa ja siksi tämä komission aloite toimia, jotta voidaan taata tojen alojen, alo, suojeltujen lajien suojelu, kuten siis merinisäkkäät ja merikilpakonnat. Kuitenkin Mielestäni ajoverkkojen täydellinen kieltämme on suhteeton toimenpide, sillä voi olla todella haitallinen taloudellinen vaikutus kalastusyhteisöihin ja pienimuotoiseen kalastukseen. Meidän tulisi toimia, jotta löytäisimme ratkaisun, joka huomioi kaikkia tarpeita, eli sekä merilajien suojelun, mutta myös se, että huomioidaan kalastussektorin tarpeet. Minä teen tässä muutamia ehdotuksia, jotka saattaisivat ehkä ottaa huomioon nämä tarpeet. Ensinnäkin haluaisin, että otetaan käyttöön tällainen yhden verkon sääntö, joka kieltää kalastajilta pitämään aluksessa muita kuin ajoverkkoja myös ennen tätä voimanastomuuspäivää. Ja sitten olen olen samaa mieltä esittelen kanssa siitä, että pitäisi yrittää kiertää mm, tällaiset ferretarra ajoverkot mm. En tiedä, onko tämä mahdollista. Ferretara, jota käytetään perinteisessä kalastuksessa, äh, se, sen silmäkoko on paljon pienempi kuin 50 millimetriä ja niitä käytetään alle 7 metrin aluksissa, joten ferretarran käyttöä pitäisi, se pitäisi mahdollistaa tietyissä olosuhteissa. Ja sitten viimeinen kysymys liittyen tämän asetuksen kielteiseen vaikutukseen rannikkoyhteisöihin ja kalastusyhteisöihin – niin tärkeä osa Euroopan kalastusrahastosta pitäisi laittaa tämän siirtymävaiheen tukemiseen, jotta kalastajat voisivat hankkia selektiivisempiä ja kestävämpiä kalastusvälineitä ainakin tähän poikkeusajan loppuun asti, jota tässä valmistelija ehdottaa. Eli tarkoituksena olisi jotenkin tasapainottaa nämä kummatkin tärkeät tarpeet, jotka ovat tässä nyt vastakkain. Kiitoksia nyt kollega Duncan. Thank you very much. Kiitos, puheenjohtaja. Tämä ehdotus ei vastaa tarkoitusta, piste. Meillä on vuosia kerrottu, että yhteinen kalastuspolitiikka lähestyisi tätä alueelliselta pohjalta. Ja tämä ei ole alueellista. Tämä vaikuttaa pienimittaiseen kalastukseen yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Marin Stewardship Council on antanut sille parhaat arvosanat kestävyydestä, että tämä pienimittainen kalastus häviää tämän yhden, yksi verkko kattaa kaikki tarpeet politiikassa. Tämä lähestymistapa on kankea ja alkuperäinen tarkastus on, tarkoitus on hävinnyt. Hyvä, että komissio oli tehnyt kotityötä. Se on sitä mieltä, että kaikki ajoverkot eu ovat samanlaisia ja että pitäisi kohdella niitä samanlaisina, ja näin ei ole. Tästä syystä ryhmäni niin ei voi ehdotusta nykyisellä kannattaa. Meidän pitäisi palata tämän komissiolle ja muistuttaa komissiota, että jos puhutaan alueellistamisesta, sitä täytyy noudattaa. Älkää kohdelko kaikkia kalastusyhteisön samalla tavalla ja kohdelkaa kalastajat, jotka ovat nä- käyttävät näitä menetelmiä sillä kunnioituksella, jotka ne ansaitsevat. Muuten ne vievät ku- maineen ja kunnian näiltä instituutilta. Okay, and now uh, I give the floor to... Ja nyt annan puheenvuoron edustaja Maisterille. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Kollega Duncan ei nyt sanonut mitään tästä lausunnosta, vaan ainoastaan tästä komission alkuperäisestä ehdotuksesta. mielestäni eh, pidän kovasti tästä lausunnosta. Kiitoksia esittelijälle. Eh, tässä näkee, että te tiedätte asiasta jotain. Te olette ymmärtääkseni meribiologiaa, sen kyllä huomaa. Eh, on todellakin tärkeää, että kalast kalastusuudistusta toteutetaan ja varmistetaan merien suojelu. Tietenkin haluamme hyödyntää meriä, haluamme varmistaa kalastuksen, mutta haluamme myös suojella moni, luonnon monimuotoisuutta. Kyllä meidän täytyy myös suojella näitä suojeltuja lajeja. Samanaikaisesti haluamme, että kalastus jatkuu. Siksi melko lailla täysin kannatan tätä valmistelemme lausuntoa. Tiedän, että kalastusvaliokunnassa sanottiin, että palautetaan tämä komission enemmistönä. Tätä ei voida hyväksyä. Mielestäni tämä, mitä komissio ehdottaa ei ole kovinkaan onnistunutta tai se on oikeastaan epäonnistunutta, koska siinä pyydetään, että kielletään täysin ajoverkkokalastus ilman minkäänlaisia poikkeuksia, eikä tämä ole oikein. Se rankaisi niitäkin, jotka käyttävät pienempiä ajoverkkoja e, ja harrastavat pienimuotoista kalastusta. Tämähän on täällä jo mainittu te tulette nyt Skotlannista, eikö niin? Ja niin tiedetään, että Irlannin rannikolla ainakin Ähm, kalastetaan äh, kestävästi äh, pienillä ajoverkoilla äh, silliä. Tämä on hyvä. Itämerellä ei laisinkaan saa käyttää ajoverkkoja. Välimerellä käyttää suuria ajoverkkoja, joihin päätyy myös valaita. Se, että nämä ferretarraverkot kielletään, se on mielestäni hyvä, mutta emme halua kalastusta kieltää. SND-kollegan ehdotus, että tarkistetaan, eikö kalastusta vakautusrahastoa voitaisiin käyttää, jotta helpotettaisiin tällaisia siirtymävaiheita niin, että voitaisiin siirtyä kestävämpään kalastukseen. Mutta nämä yli kahden ja puolen kilometrin ajoverkot olivat kiellettyjä, ne pysyvät kiellettynä ja välimerellä täytyisi kieltää myös nämä suuret ajoverkot. Ja kokonaisuudessaan mielestäni on oikein hyvä pyytää jäsenvaltiota katsomaan missä on pientä, pienimuotoista kalastusta, jota pidetään kestävänä tai oikeastaan ei oikein tiedetä, että onko se kestävää vai ei, mutta jonka olemassa olisi uhattuna täysin, jos sanottaisiin, että kielletään myös pienemmät ajoverkit. Näin ei saa käydä, siksi eh, meidän täytyy antaa jäsenvaltiolle mahdollisuus jatkaa tätä, mutta myös eh, pakko kerätä tietoa. Tämä on mielestäni eh, suuri puute tässä komission ehdotuksessa, että ei ole mitään tieteellistä pohjaa sille, kun se on luotu. Meidän täytyy toimia perustellusti. Näinhän kalastuspolitiikan uudistuksessakin tehdään. Sanotaan, että kalakiintiöt määritellään tieteellisten tutkimustulosten. Olen oikeastaan sanonutkin kaiken. On todellakin niin, että me ympäristövaliokuntana, joka huomioi hyvin tarkkaan luonnon monimuotoisuuden. Meidän ei pitäisi sanoa, että aloitetaan taas alusta. Suunta on oikea, mutta meidän täytyy kuitenkin järjestää tämä toisin. Ja siinä mielestäni tämä lausunto on erittäin hyvä. Minä oikeaan suuntaan me tuemme sitä. Yeah, this... Kiitoksia. Ja seuraavaksi kollega Rodriguez Rubio. entendemos que la situación... Me uskomme, että kalastus järjestelmä on tällä hetkellä vaikeuksissa. Se saa liian vähän tukea, kannat ovat huonolla tolalla ja aivalkokalastus on vaarallinen kalastusmuoto meidän merillemme. Suurempien ajoverkko suurempien verkkojen aivarkokalastus on kielletty hyväksytty, mutta sitä ei ole noudatettu ja tarkastus toiminta ei ole sen vaatimalla tasolla ja näitä häikäilemättä jatketaan näitä suurempien ajoverkkojen käyttöä. Ajoverkkokielto on siis tervetullut, mutta tämän kalastusmuodon monimuotoisuus on otettava huomioon. Ajoverkkokalastuksen kieltäminen kokonaisuudessaan on ongelmallista. Ongelman ydin piilee siinä, että tätä asiaa ei käsitelty oikealla tavalla. Tässä ei ole valvonta- ja sanktiojärjestelmiä, jotka olisi alustettu kunnollisella tavalla. Pitäisi olla paremmat tarkastusmenetelmät, jotta nähdään, että lakeja noudatetaan. Mikäli lain noudattamista ei valvota, niin se on ongelmallista kokonaisvaltainen kielto vaikuttaisi perinteisten, perinteisen kalastukseen Galiciassa ja Andalusiassa, ja me haluamme tukea nimenomaan tämän tyyppistä kalastusta. Tässä ei tueta ainoastaan ö, taloutta ja työllisyyttä, vaan tässä suojellaan myös ympäristö. Mm, muunkin kalastuksen tulisi olla lähempänä näitä artesaanin kalastusmuotoja. Meidän tulee tukea tätä kalastusmuotoa ja tämä tulee tehdä EU-tasolla. Se, että tuetaan pienen mittakaavan kalastusta, on tulevan kestävän kalastuksen formaatti. Tämä täyskielto ei ole mielestämme hyväksyttävissä, ei ainoastaan tästä määrällisestä lähestymistavasta, vaan myös laatuun liittyvät tekijät eivät ole kunnossa. Se, että tässä pyritään luomaan erilainen aikataulu kiellon täytäntöönpanolle, se on hyvä. Tässä on tehtävä tietysti tutkimusta, jotta voidaan arvioida tämän kalastusmuodon negatiivisia vaikutuksia. Mikäli me tuemme tätä täyskieltoa, niin meidän tulisi ainakin avata ovet poikkeuksille, mutta tämä saattaa taas työskennellä tätä vastaan olemme samalla linjoilla esittelijän kanssa siitä, että mikäli tässä on poikkeusjärjestelmä laajemmassa kalastuspoliittisissa puitteissa, niin silloin mm, tässä ei toimita kuitenkaan rakentavasti. Me emme halua, että nämä laittomat kalastusmuodot voivat kukoistaa. Me haluamme suojella meriämme. Tässä lainsäädännössä on oltava selkeät ehdot, jotta tuetaan perinteisiä kalastusmuotoja – ja jotta lisäksi tuetaan niitä kantoja, jotka eniten kärsivät ylikalastuksesta. Meidän on arvioittava tämän asetuksen tuoma lisäarvo, on arvioittava valvonta, sanktiot ja se, että nämä säännökset pannaan täytäntöön. Ja lisäksi on tuettava perinteisiä kalastusmuotoja. Se on ainoa tulevaisuus kestävälle kalastukselle Euroopassa. Kiitos. Grazie. Adesso i colleghi Caut. Kiitoksia. Sitten edustaja Eichhout. Thank you, Mr. Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi täytyy pyytää anteeksi. Varjastelma Engström puhuu tällä hetkellä kalastusvaliokunnassa. Se on siis hyvä syy olla pois. Paljon on niin sanottu. Ensiksi haluaisin oikeasti kiittää esittelijää, joka pyrkii kantaan, joka on hieman hienovaraisempi kuin, että asiat palautettaisiin komissiolle, se on liian helppoa. Siksi kovasti arvostan esittelijän työtä, kun olin Ian Duncanin lähestymistävän. Pakko sanoa, että keskustelu ei ole uusi. YK yleiskokouksen päätöslauselmia 90-luvun alusta jo tästä aiheesta. Tiedän, että todella on vaikeuksia kansainvälisten organisaatioiden kanssa. Mutta toivon, että YK yleiskokous ei ole ongelmallinen, joten aihe ei ole uusi. Olemme puhuneet tästä pitkään. Lainsäädäntö on vuodesta 1992. Ja ongelmia on, että aina kun lainsäädännöstä keskustellaan, näemme, täyskielto ei toimi. Mutta heti kun sitä alkaa poikata, porsaanreikiä on. Ja kun porsaanreikiä on vaarannut ja kun niistä menee läpi, hän täytyy hyvin herkästi pohtia ongelmaa ja onnittelut esittelee valitsee tämän vaikean, mutta oikean tien. Emme ole vielä päättäneet kantaamme, mutta odotamme työtäistelijän kanssa ja muiden ryhmien kanssa. Rova Meissnerin kommentit ja Guen kommentit ja SD-kommentit ovat myönteisiä meille, joten saamme hyvän kannan, ja voimme työstää ottaa kantaa, joka edistää asioita. Eh, Ei sanominen komissiolle on yhtä uhmakasta kuin komission työ ehkä kenties parasta. Komissiolle sanoisin nykyistä rikkomusmenettelyistä Italian suuntaan. Olemme kuulleet, että rikkomusmenettely Italian suuntaan on lopetettu mä tiedä miksi. Voisitko kertoa, missä mennään? Ja jos komissio päätti vetää pois rikkomismenettelyyn, Kertoisitko miksi? Ja muuten odotan kiinnostavaa keskustelua, joka menee pitämälle, kun että sanotaan vain ei. Grazie. E Kiitoksia. Ja nyt annan puheenvuoron kollega Brianolle, joka on esittelijänä Kalastusvaliokunnassa tästä asiasta. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Toivottavasti se tosi seikka, että olen myös Envissä, on hyödyksi, että voimme viedä eteenpäin hyvää keskustelua tästä varsin monimutkaisesta asiasta. Haluaisin kiittää Markoa Frontea hänen tekemästään työstä ja myöskin sitä avusta, joka hän antaa keskustelulle kalastusvaliokunnassa. Olen lukenut hänen lausuntonsa ja se on linjassa sen kanssa, mitä minä olen kalastusvaliokunnassa ehdottanut ehdottanut ja se sopii myös keskusteluun, jota olemme käyneet. Se ehdotus, jonka minä esittelen, on tehnyt vaikkakin vasta tällaisessa kuulemisvaiheessa, koska olemme järjestänyt myös vielä kuulemisen tästä vaikutusarvioinnista, komission vaikutusarvioinnista, ja myöskin haluamme kuulla uutta komission jäsentä tästä aiheesta. Minä olen ja me olemme täysin sitä vastaan, että täysin kiellettäisiin ajoverkot, kuten komissio on ehdottanut. Kuitenkin me olemme varsin huolestuneita siitä ja sitä vastaan, että jotkut ovat ehdottaneet, että täysin hylättäisiin tämä ehdotus ja palautettaisiin komission. Ei, mielestäni meidän velvollisuutemme on työstää tätä myöskin siitä näkökulmasta, jota Marco Affronte on ehdottanut, jotta saadaan aikaan selkeyttä. Koska jos katsotaan mitä komissio on ehdottanut, meillä saattaisi olla neljä ehdotusta. Ensimmäinen oli se, että ylläpidetään tämänhetkinen tilanne mm, kuitenkin kaikki ovat sitä mieltä, että näin ei voida tehdä kun katsotaan myös ekosysteemin kestävyyttä. Sitten oli muita ehdotuksia, esimerkiksi se, että <clears throat> kalastusvälineeltä ja kalastustapa tavalta etsitään erilaisia vaihtoehtoja. Ja sitten oli tämä neljäs vaihtoehto, jonka komissio lähetti parlamentille nimittäin täysikielto. Nämä välivaihtoehdot ovat mielestäni kuitenkin mielenkiintoisempia ja minä yhdessä Envi-valiokunnan kanssa haluaisin näitä keskitien vaihtoehtoja työstää. Afronten lausunnossa on useita myönteisiä aspekteja. Minä äh, nostan esiin ainoastaan kaksi asiaa, joita hiukan kritisoin äh, että ovatko ne todellakin toteutettavissa vai eivätkö ne ehkä monimutkaista kalastusta entisestään. Ja toivoisin, että sitten olisi hiukan joustovaraa komission lopullisessa ehdotuksessa. Yksi yhteisen kalastuspolitiikan pääperiaatteesta on alueellistaminen. Ja nyt kun tutkitaan erilaisia kalastusvälineitä, puhuttiin galisialaisesta kalastusvälineestä, mutta myös muista, mm, niin näitä alueita, näitä välineitä käytetään eri alueilla ja niillä voi olla erilainen vaikutus alueen ekojärjestelmään, joten tämä alueellistaminen todellakin voi olla ratkaisu. Ja toivoisin, että ympäristövaliokunnassa, erityisesti kalastusvaliokunnassa, voidaan tehdä yhteistyötä komission kanssa, jotta saadaan aikaan säädös, joka ratkaisee olemassa olevat ongelmat, mutta samanaikaisesti mahdollistaa sen, että että voidaan yhdistää ympäristön kestävyys, myöskin kalastuksen kestävyys, erityisesti tähän pienimuotoisen kalastuksen kestävyys, joka kärsisi tästä todella voimakkaasti. Kiitoksia ja seuraavaksi Juaristia Bauns. Gracias, presidente. Agradezco al ponente su informe. Ha hecho un esfuerzo. Kiitos esittelijälle tästä mietinnöstä. Hän on pyrkinyt parantamaan komission ehdotusta, joka ei ole kovinkaan hyvässä tasapainossa. Komissio otti tässä, meni sieltä, missä maita, aita on matalin, kielletään ajoverkkokalastus kokonaan. Tämä poistaisi perinteisiä, perinteistä kalastusta harrastavia kalastusluksia EU-kalastuslaivastosta, ja jotka eivät haittaa näitä uhanalaisia lajeja. Me haluaisimme palauttaa tämän komissiolle. Me olemme kuulleet tässä asiantuntijoita, alan edustajia. Galitiassa käytetään useita eri kalastusverkkoja, ajoverkkokalastuksessa myös tätä seitoverkkoa. Tämä on jopa 12 metrin, metrin pitoinen verkko. Siinä ei tuhlata merien resursseja, sen ei tule eli Tässä on ekologinen kalastusmuoto, on satoja kalastusaluksia ja joissain kylissä voi olla jopa 120 kalastusalusta. Lisäksi hiilipäästöt ovat erittäin alhaiset. Dieseliä käytetään erittäin vähän, sillä kalastus tapahtuu lähellä rantaa galitialaiset kalastajat kärsivät tämän tyyppisen verkon kieltämisestä. Tämä tyyppinen kalastus tulisi poistaa toissijaisuusperiaatteen mukaan kaikista kielloista. Venikan puolesta haluaisin myös vedota Galician ja Espanjan hallintoihin, jotka eivät ole vielä välittäneet selkeitä vaikutusten arviointia sosiaalistaloudellisella puolella. Kiitos. Kiitoksia. Viimeinen puheenvuoro kollega Suit. Kiitoksia. Haluaisin kiittää kollega Afrontea. Minun mielipiteeni on sama kuin kollega Meissnerille. On helppo ottaa käyttöön tällainen kielto. Ja on myöskin helppoa palauttaa kaikki takaisin komissiolle, mutta mielestäni meidän tehtävämme on löytää kompromissi. Olen samaa mieltä siitä, että eurooppalainen kalastuspolitiikka on todellakin alueellista politiikkaa, joten meillä täytyy olla alueellinen lähestymistapa ja lopulta on kuitenkin kyse Euroopan unionin politiikasta, joka sisältää nimenomaan tämän alueellisen lähestymistavan. Meidän täytyy siis löytää ratkaisu. Välimerellä meillä on useita erilaisia kalastusvälineitä ja verkkoja. Me tulemme Adrian mereltä, vähemmän kiinnostuneita tästä, mutta pienimuotoinen kalastus, jos olisi hankalaa, jos otettaisiin käyttöön täyskielto, tällä olisi haitallinen vaikutus pienikalastajiin. Meidän täytyy suojella heitä ja löytää joku ratkaisu. Meidän ympäristövaliokunnassa täytyy myös huomioida ekosysteemien suojelu. Tämän ainoa mahdollinen ratkaisu on kompromissi, joten minä Kannatan sitä, että jatketaan neuvotteluja ja ehdottaisin, että tehtäisiin tieteellisiä tutkimuksia, koska on vaikea keskustella asiasta poliittisesti ilman tieteellistä pohjaa. Lisäksi meidän on tehtävä ero erilaisten äh, kalastusvälineiden kanssa, eri äh, pituisten verkkojen kanssa, myöskin eri pituisten alusten kanssa, joten meidän täytyy tehdä äh, käydä keskustelua. Tämä on monimutkainen asia ja meidän täytyy löytää ratkaisu. Kiitoksia. Kiitoksia. Tässä vaiheessa meillä on ollut myös muutamia kysymyksiä kollegoilta komissiolle joten annan nyt puheenvuoron Fabrizio Donatellalle komissiosta. Yes, thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Aloittaisin onnittelemalla ensiksi esittelee Frontea työstään erittäin tiiviistä ja läheisestä yrityksestä esittää yhteenvetona tietty joukko vaihtoehtoja. Tämä on erittäin tärkeä työstä, kun ajatellaan, miten, mikä on institutionaalinen konteksti. Kiitän myös Arva Brianoa. Hän on esittelijä kalastusvaliokunnassa. Hänellä on vaikea tehtävää näiden elementtien yhdistämisessä. Hänen puheenvuoronsa ottaa esille koko joka myönteisiä seikkoja tässä yhteydessä. Joten tämä on erittäin tärkeää syötettä keskustelussa. Ja kun arvioimme komission ehdotusta neuvostolle ja parlamentille. Eri kysymyksiin liittyen muistuttaisin vähän siitä, että olemme yli puolitoista vuotta nyt tehneet intensiivistä vaikutusarvioita ajoverkkojen käytön vaikutuksista EU:ssa. Kertomus on saatavilla, se on julkinen. Tämä on ensimmäinen kerta tietääkseni, kun meillä on näin paljon tutkimuksia yhden kalastustavan vaikutuksen suhteen. Ja tätä pitää ottaa huomioon muissakin tapauksissa. Tämä on meille tärkeää, ei ainoastaan ehdotuksen valmistelussa, vaan julkisessa keskustelussa, joka asiasta täytyy käydä. Ja palaisin tähän. Julkinen keskustelu, vaikutusarvio, tieteelliset tekijät. Olen kuullut, että ympäristövaikutuksia ei ole riittävästi arvioitu. Näin voi olla. Mutta meillä on varmasti paljon informaatiota tämän kalastusvälineen käytöstä EU-ssa. Olen myös kuullut, että täällä on ongelmallisia tekijöitä ehdotukseen asetuksen sovellusalan suhteen. Se, että tässä sanotaan kok- täyskielloksi, äh, on huolestuttavaa. Olemme saaneet palautetta myös alueellistamisen suhteen, joka on yksi uuden kalastuspolitiikan piirteestä. Tässä tarvitaan vähän lisää keskustelua, eikä luota sitä tänään. Alueellistaminen merkitsee, että me käsittelemme asioita, jotka ovat yhteisiä jollekin alueelle. Me tiedämme, että, että tällaisten kalastusvälineiden käyttö samalla alueella, mutta eri jäsenmaiden tapauksessa. Ei aina auta meitä täytäntöön panemaan alueellistamista. Nyt meidän täytyy tarttua asiaan, pitääksemme huolta siitä, että me arvioimme ää, riskiin suojelulle lajeille, vaaran uhanalaisille lajeille, ei ainoastaan Välimerellä, myös Atlantilla ja Mustalla merellä. Me olemme tehneet ehdotuksen, joka tarttuu tähän riskitekijään. Täytyykö meidän olla täsmällisempi? Tai sekä tarkastella jotakin erityispiirteitä? Tämä lähestymistapa, halusimme käsitellä parlamentin kanssa. Täällä on joukko kiinnostavia tekijöitä, joissa on mahdollisuus ehkä edetä toisella tavalla. Tämä on osa keskustelua ja olemme iloisia, että voimme käydä tätä keskustelua. Ja tämä liittyy siis sekä ympäristövaliokunnan että kalastusvaliokunnan teksteihin. Sitten data- ja tietokysymykset, ja lopetan tämän. Sen jälkeen kun ehdotus tehtiin, olemme saaneet koko joukon lisätietoa jäsenvaltiolta, sidosryhmiltä, toimistoissa käytetään ajoverkkoja, joissa. komission aloite oli kirjoittaa jäsenvaltiolle syyskuussa sen varmistamiseksi, että ne tiedot, jotka saimme joskus epämuodolliset tiedot saisivat vahvistuksen viranomaisilta. Ja saamme sitä tietoa vasta nytten. Alkuperäisestä vaikutusarvioista puuttuu tekijöitä. Jostain syystä emme saaneet näitä ajoissa jäsenvaltiosta. Onko niin, että jäsenvaltiot eivät tienneet tätä, tai ehkä ne pitivät niitä vähemmän tärkeinä? Vaikea sanoa. Tämä yksi seikka on selvä. Me saamme päivittää lisää tietoa näistä toimista. Eli lisätekijöitä, jotka ottavat luomaan selkeämmän kehikoon ajoverkkojen hallinnoimiseksi. Kuten vaikutusarvion yhteydessäkin komissio on täysin valmis jakamaan tiedon, jota saamme päivittää. varmistaaksemme sen, että meillä on sama käsitys toimista, vaikutuksista ja riskeistä kalastusvälineen käytössä. Ja toivottavasti pian saamme kaiken tiedon, joka auttaisi täydentämään alkuperäistä vaikutusarviota. Ja lopuksi vastaus oikeusjuttuun Italiaan vastaan. Tämä lanseerattiin jo vuonna 1992. Tuomioistuin antoi ratkaisunsa. Se koski Italian viranomaisten puuttuvaa valvontaa ja seurantaa ja kysymyksiä, jotka liittyvät epäselvyyteen Italian lainsäädännössä, joka mahdollisti sen, että kalastajat käyttivät ajaverkkoja, jotka olivat laittomia 92 väitöksen nojalla. Italia sitoutui tätä panemaan merkittävän toimintasuunnitelman sen jälkeen. Tuossa sitoutuminen annettiin 2011. Toimintasuunnitelma on muodollinen asiakirja, jonka komissio vahvisti myöhemmin. Italian viranomaiset valvovat sitä ja komissio myös. Harjoituksen tulos on Italian valvontapolitiikka on arvioitu kokonaan uudestaan. Se on lisääntynyt ja parantunut. Laajat laittomien ajoverkkojen käyttö tietojemme mukaan, kun myös Italian viranomaisten tietojen mukaan, on joko loppunut tai taas on tippunut. Samanlainen kuin muu laittomia kalastusvälineiden käyttö. Tämän tiedon ja sitoumuksen pohjalta komissio on päättänyt sulkea oikeusjutun. Se ei tarkoita, etteikö komissio seuraisi täytäntöönpanoa. Olemme päättäneet Italian tapauksessa menettelyn, joka ei olisi mahdollistanut toiminnan jat- toimintamme jatkamista Välimerelle. Eli oikeusjuttu on päätetty, mutta jatkamme politiikan parissa, joka, myös, joka pohjalta Välimerellä kalastetaan vain laillisin välineen. Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron kollega Afrontelle. Hän voi päättää keskustelun. Kiitoksia. Olisi paljon sanottavaa, mutta en halua viedä aikaa seuraavasta kohdasta, joten kyllä sinulla on aikaa äh, puhua, koska meidän täytyy lykätä seuraavaa äh, asiaan käsittelyä, koska kollega Dantanin piti lähteä. No olisi ollut parempi, jos et olisi sanonut tätä. Altilisesti kuitenkin, sanoo puheenjohtaja. Niin, tämä on äh, varsin monimutkainen asia ja tämän tyyppinen keskustelu on erittäin hyödyllinen, koska se antaa paljon asioita pohdittavaksi. Ja minun on sanottava, että Tietyllä tapaa äh, olin hyvin iloinen siitä, että tämä työ, jota, joka, tein, joka ei ollut kovinkaan helppo, äh, on saanut vastakaikua. Haluaisin kiittää sydämestäni äh, Envi-valiokunnan sihteeristöä, joka on tehnyt valtaisaa työtä siirtääkseen minun ajatukseni asiakirjaan, joka olisi esiteltävissä valiokunnalle. Se on tehnyt todella suurta työtä. Muutama asia näistä kommentoista. Tietenkin otan huomioon kaikki puheenvuorot, jotka täällä äh, on tehty. Otan huomioon sen, mitä on sanottu. Äh, muutama erityisasia. Ensinnäkin kollega Caputo antoi muutamia hyviä ehdotuksia ja nyt voin sanoa, että ne saavat tukeni mm, tarkistusvaiheessa esimerkiksi kielto käyttää aluksessa, pitää aluksessa useampia ajoverkkoja Äh, on hyvä ehdotus. Unohdin sen esityksessäni ja on hyvä, että muistutitte minua siitä. Myöskin ajatus siitä, että rahasto voisi tukea kalastajia tässä siirtymävaiheessa on hyvä ajatus. Olen aina hyvin varovainen, kun puhutaan rahastoista, koska kalastusrahastoja on usein väärinkäytetty, joten meidän täytyy katsoa, miten eh, niitä hyödynnetään. Mutta eh, jos tässä nyt on kyse siitä, että että tuemme kalastusyhteisöjä tai kalastajia, joiden täytyy muuttaa kalastustapojaan, niin on kyllä oikein ojentaa auttavaa kättä. Useat kollegat korostivat sitä, kuinka tärkeää näissä tapauksissa on perustaa työ tieteellisiin tutkimustuloksiin, tuloksiin, jotka ovat määrällisesti ja laadullisesti laadukkaita. Minun ehdotukseni menee tähän suuntaan, koska ihan selvästi meillä on ollut ongelma näiden tietojen keräämisessä. Jopa komission edustaja juuri äsken sanoi, että tiedot niitä saadaan nyt, mutta me työstämme tässä komission ehdotusta, joka on jo esitetty, joten ehdotuksessa puuttuivat nämä tiedot. Minun ajatukseni on se, että tässä poikkeuslupavaiheessa kerätään näitä tärkeitä tieteellisiä tietoja, jotka mahdollistavat sitten sen, että pystymme tarkkaan kieltämään ainoastaan ne välineet, jotka todella vaikuttavat haitallisesti ympäristöön. Vastaan joillekin kollegoille, jotka sanoivat, että he mielellään palauttaisivat tämän asian komissioon. Minä olen täysin eri mieltä. Meillä on nyt tämä pallo hallussamme. Meidän täytyy kertoa meidän mielipiteemme ja kun kritisoimme voimakkaastikin komission ehdotusta, niin meidän tehtävämme on sanoa, mitä vaihtoehtoja on ja mitä me haluaisimme, että tästä keskustelusta tulee ulos. Se, että palautamme tämä komission, se on vähän liian mm, helppoa meidän tehtävämme on tehdä työtä ja yrittää löytää ratkaisuja. Muita ehdotuksia. No, tiedän, että tämä tie, jonka olen lausunnossani valinnut, on monimutkainen. Tiedän, että antaa vastuu jäsenvaltioille poikkeusluvalla, kuten kollega Eichhout ja Rubia sanoivat, voi aiheuttaa ongelmia, koska siinä vaiheessa, kun annetaan jäsenvaltioille toimivaltuuksia poikkeusluvalla, niin on erittäin vaikeaa löytää porsaanreikiä. Ja valitettavasti me italialaiset olemme tässä todella asiantuntijoita, joten me joudumme vaaratilanteeseen siitä huolimatta meidän tulisi pelästyä, koska jos meidän ajatuksemme on se, että haluamme päästä siihen lopputulokseen, että todella suojelemme ympäristöä ja meidän täytyy kerätä tietoa jäsenvaltiolta, niin sitten tämä on se tie, jota meidän on kuljettava. Jos tämä ehdotus, jonka olen tehnyt, äh, on sellainen, että sitä täytyy täydentää ja parantaa, ja niin varmasti on, niin voimme hyvin tästä keskustella, tehdä ehdotuksia, e, jotta sitten lopuksi saisimme sellaisen lausunnon, joka mahdollistaa sen, että voimme sanoa, että ympäristövaliokuntana olemme ainakin saaneet aikaan sellaisen lopputuloksen, että saimme parhaan mahdollisen lopputuloksen ympäristön ja lajien suojelulle e, ilman, että vaikutamme liian haitallisesti pieniin kalastusyhteisöihin, jotka usein hyödyntävät verkkoja, joilla ei ole haitallisia vaikutuksia, kuten täällä on sanottu. Ja lisäksi mm, näin yhteisön talous perustuu tälle pienimuotoiselle kalastukselle. Äh, odotan kovasti tarkistuksianne ja keskustelua. Tämä keskustelu on nyt rauhoittanut minua äh, siinä, että olemme valinneet oikean suunnan ja uskon, että pääsemme hyvään lopputulokseen, koska sitten meidän täytyy keskustella kollega Brianon kanssa kalastusvaliokunnassa katsoa minua, niin tiedän, että kalastusvaliokunnassa keskustelu ei ole helppoa. Siellä äh, on käyty hyvin tiukkoja väittelyjä. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja nyt minun tehtäväni on muistuttaa tästä aikataulusta. jätön määräaika digitaalisella allekirjoituksella mielellään on 10. marraskuuta kello 12 äänestys. Envissä on 3. joulukuuta, kalastusvaliokunta äänestää tammikuussa ja täysistuntoon tämä menee helmikuun toisessa täysistunnossa. Nyt Minun on sanottava teille, että kohta 18 siirrytään seuraavaan valiokunnan kokoukseen, koska kollega Dan Tannin täytyy lähteä, joten käsittelemme sitä valiokunnan ylimääräisessä kokouksessa, jonka järjestämme Strasbourgin maanantaina. Kiitän teille ja valiokunnan kokous päättyy. I don't, I don't